Do I actually call Mrs. Alfano? Uh, I think she does. Morning, Paul. Good morning. Hyvää aamupäivää, hyvät kollegat. Did you take a seat, please? Voitteko istuutua ystävällisesti? Good morning, colleague. No niin, hyvää päivää, hyvät kollegat. Ennen kuin ryhdymme äänestämään, voinko hiukan selittää, that the electronic results system tämä sähköinen tulosjärjestelmä on tällä hetkellä rikki. Joten voi hyvin olla, että emme näe tuloksia tuolla välittömästi, joten minun täytyy lukea ne teille. Mikrofoni siis on tässä nyt päällä. Aloitan alusta. Dear colleagues, the... Hyvät kollegat, tämä sähköinen äänestystulosjärjestelmä saattaa olla tällä hetkellä viallinen. Voi olla, että näette siellä vain kaksi sellaista camembert puolikasta, ettekä välttämättä minkäänlaista tulosta, mutta se pitäisi näkyä teidän omalla näytöllänne. Tarkistamme tämän aivan hetken kuluttua, pyydän hiukan kärsivällisyyttä. Ensimmäinen kohta esityslistalla on suositus toiseen käsittelyyn. Kyseessä on neuvoston kanta, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelu, ja uskoakseni herra Rova Alfano halusi käyttää tästä puheenvuoron. Colleghi, a nome dell'articolo centosettantacinque del regolamento del Parlamento... Hyvät kollegat, artiklan satakuusikymmentäviisi nojalla, siis työjärjestyksen artiklan nojalla me pyydämme, että tämä teksti viedään toimivaltaiseen valiokuntaan. Tässä on vielä joitakin teemoja, jotka estävät sen, että voidaan kunnollisesti suojella näitä eläimiä. Tässä sallitaan koe eläinkokeet ja tässä on olemassa se riski, että samaa eläintä käytetään sellaisilla toimen, toimenpiteissä useissa eläinkokeissa, jotka aiheuttavat tälle eläimelle kärsimyksiä. Tässä ei ole e, mistään äärimmäisestä mielipiteestä kyse, vaan pelkästään Euroopan unionin e, perussopimuksen artiklaan 13 kunnioittamisesta, jossa puhutaan eläinten terveydestä ja eläinsuojelusta. Emme halua ollenkaan blokerata tässä tutkimusta, mutta haluamme löytää kestävän ratkaisun. Emme halua, että hyväksytään sellainen direktiivi, jota pitää taas muuttaa muutaman vuoden sisällä. Meidän täytyy korjata tämä seikka heti. Tämä ei ole poliittinen eikä looginen vastalause, vaan tämä on ainoastaan terveeseen järkeen perustuva käsitys. Suuret kiitokset tästä ehdotuksesta. Onko meillä 40 kollegaa, jotka haluavat tämän ehdotuksen tueksi nousta seisomaan? Voitteko nousta seisomaan, jos tuette tätä ehdotusta? I think we have Eiköhän tässä ole jo 40 kollegaa, tuskin tarvitse edes laskea. Hyvä on. Ja nyt yksi puhuja äh, tämän ehdotuksen puolesta. Äh, Evans, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kyllä, vihreät tukevat tätä ehdotusta, koska meillä myöskin on suuria huolenaiheita tämän tekstin suhteen sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Jäsenvaltioilla on tällä hetkellä oikeus soveltaa tiukempia säännöstöjä ja tämä uusi laki estäisi tämän vastaisuudessa ja täten se ei olisi parannus eikä se vastaa sitä, mitä parlamentti vaati ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän täytyisi myöskin tehdä selväksi se, että vaihtoehtoisia keinoja käytetään aina kun se on mahdollista, mutta tämänhetkisessä tekstimuodossa näin ei ole oli. Me tarvitsemme lisäksi selkeän määritelmän silloin, kun on kysymys muista kädellisistä kuin ihmisistä. Tämä ei ole selvää monet ongelmat, joita tämänhetkisessä lainsäädännössä on, ne johtuvat siitä, että asioita tulkitaan eri jäsenvaltioissa eri tavalla. Eli näistä asioista täytyy keskustella enemmän, jotta me saamme absoluuttisen selvyyden ja varmistamme sen, että tämä laki todellakin on tehokasta. Okay. And one speaker. No niin, ja yksi puhuja vastaan. Oliko siellä Castro? Signor Presidente, onorevoli colleghi, come Presidente della Commissione Agricoltura... Puhemies, arvoisat kollegat, minä olen maatalousvaliokunnan puheenjohtaja. Minä viittaan Jeglerin mietintöön ja me olemme käyneet keskusteluja tästä mietinnöstä puolitoista vuotta ja kaikki yleinen yhteinen kanta on nyt selkeä. Ei yhtään ääntä vastaan vain muutama tyhjää, niin en näe minkäänlaista motiivia sille, että tätä tekstiä pitäisi uudelleen käsitellä tai se pitäisi palauttaa valiokuntaan. Meillä on kaikki edellytykset äänestää tästä tänäänkin. Uh, now we hear the rapporteurs. Ja seuraavana esittelijä Rova Jägel. Herra puhemies, hyvät kollegat. Olen aika yllättynyt tästä esityksestä. Kollega ei ollut paikalla tänä aamuna keskustelua käytäessä täällä täysistunnossa. Olen yllättynyt tästä ehdotuksesta. Rouva Evans vihreiden varjoesittelijänä on ollut kaikissa trilogineuvotteluissa mukana ja 7. päivä huhtikuuta trilogissa aikaansaatu yhteisymmärrys on saanut myös hänen suostumuksensa. Maatalousvaliokunnassa vihreät ovat tehneet tarkistuksia, jotka he esittävät tänään uudelleen. Se on ihan sallittua. Näistä tarkistuksista on kyse. Mutta kuten valiokunnan puheenjohtaja jo kuvasi, kaikki muut ryhmät, vihreät pois luettuna, torjuivat heidän tarkistuksensa. Hyvät kollegat, pyydän teiltä todella, että tämä kompromissi, sehän on siis kompromissi. En minäkään voi olla siihen täysin tyytyväinen. Ei varmasti kukaan täällä voi olla sen kaikkiin kohtiin täysin tyytyväinen, koska se on kompromissi. Pyydän teitä kuitenkin hyväksymään tämän kompromissin torjumaan vaatimaan kaiken sen, mitä nyt on vaadittu, koska muutoin meillä olisi käsissämme tuo vanha direktiivi, joka on vuodelta 1986, joutuisimme jatkossakin toimimaan sen varassa eläinkokeiden kohdalla. Eli ottakaamme nyt yhdessä askel kohti parempaa eläinten suojelua. Kiitokset. Harms, Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitoksia puhemies siitä, että teitte selväksi oman ryhmäni tai tehdäkseni selväksi oman ryhmäni kannan haluaisin vielä sanoa, että joskus on hyvin vaikeata kolmikantaneuvotteluja seurata ryhmän kokonaisuutena, jos saadaan selville, ettei esittelijä halua ottaa todesta sitä, että eläinkokeiden määrä kasvaa tämän sääntelyn nojalla että kantasolukokeiden määrä kasvaa näiden sääntöjen nojalla ja etteivät jäsenmaat enää voi ö, ja että kädellisillä tehtävien kokeiden määrä kasvaa. Jos me emme pysty valiokunnassa keskustelemaan näistä asioista eikä esittelijä halua kuulla muita näkemyksiä, niin silloin tämän parlamentin toiminta ei ole sellaista kuin sen pitäisi. Kiitoksia, että valotitte meille ryhmänne hankaluuksia tässä asiassa. We'll Mutta parlamentti päättää, mitä parlamentti päättää. Me etenemme nyt äänestämään, ketkä ovat tämän valiokuntaan palauttamisehdotuksen puolesta? Again. Ja vastaan. Selvä. Me jatkamme siis äänestämistä. Tämä esitys meni nurin. Ensimmäisenä on tarkistus yksi äänestyksenä Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. ja tämä on hylätty. Ja näemme tuolta luvutkin. Hyvä. Järjestelmä ja laitteet toimivat. Sitten tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Ja sekin on hylätty. Ja nyt tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sekin on hylätty. Joten näin julistamme neuvoston kannan hyväksytyksi. Ja kiitämme Rova Jegleä. Ja nyt sitten herra Örin mietintö. Niin, herra David. Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitokset puhemies. Viimeisen kahden päivän ajan olemme saaneet yli 400 sähköpostiviestiä tästä aiheesta. Voidaanko tehdä jotakin, jottemme joudu haaskaamaan aikaamme pelkästään näiden viestien poistamiseen? Kiitoksia. No, Outlookista löytyy kyllä toiminnot, jolla tämä hoituu automaattisesti, mutta tämän asian voitte hoitaa vaalipiirin eh, henkilöiden kanssa. Sitten Roa Sinclair myöskin työjärjestyspuheenvuoro. Aivan kamalaa oman vaalipiirin jäsenille ja ottaa yhteyttä. Heidänhän pitäisi voida ottaa suoraan teihin yhteyttä. Jos ei näin ole, niin mitä te sitten oikein olette? thank you for amplifying my point of... No niin, kiitokset, että vahvistitte minunkin näkemystäni, Roa Sinclair. Sitten 32 tarkistusta työllisyysvaliokunnasta. Äänestämme niistä nimenhuutoäänestyksenä yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt hylätty 601 vastaan 55. Sitten koko sarjatarkistuksia. Siis ette kuule minua. No niin, puhun hieman kovemmalla äänellä. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty. Tyhjää äänet vielä, mutta hyväksytty. Tarkistus 19 nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se myöskin on hyväksytty. Tarkistus 30, niin mehutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myöskin. Sitten tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 58, tarkistus 8 puolesta. Vastaan, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on myöskin hyväksytty. Ja nyt sitten komission ehdotus muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntö, päätöslausema luonnos, nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä ja onnittelut herra Örille. Seuraavaksi äänestämme seitsemästä päätöslauselmasta ja on pyydetty työstyspuheenvuoroa. Kyseessä on tarkistus 48. Siihen on hiipinyt pieni virhe. Minimitulo on väärin käännetty Ruotsiin minimipalkaksi. Tämä on myös yksi seikka, jota pitäisi pyrkiä vähän tarkkailemaan siellä käännösyksikössä ja tämä pitää korjata. Kiitoksia. Thank you, Mr. Ludvigson. Kiitokset. Palveluyksiköt tulevat hoitamaan tämän. Ja teidän takaanne löytyy toinen työjärjestyspuheenvuoro. Pyytäisin, että neuvosto voisi seurata meidän äänestystämme tänään ja pyytäisin neuvoston kantaa, lyhyttä kantaa tähän. pyydän siis neuvostoa seuraamaan meidän kantaamme tässä asiassa. Niin neuvosto oli paikalla keskustelun aikana ja he tulevat kyllä kiinnittämään tarkasti huomiota siihen, mitä parlamentti sanoo kuten he eilen lupasivat. Sitten Bytikofer. Haluatteko tekin puheenvuoron? Minun äänestys koneeni sallii minun vain äänestävän puolesta, ei enää vastaan. Tämä on kyllä vähän pelottava. In the immortal words, we'll send a technician. No me lähetämme teknikon paikalle. No niin, sitten Iran päätöslauselma. Ensimmäisenä on yhteinen päätöslauselma. Esitys Mauro on pyytänyt puheenvuoroa. Si, presidente. Eh, si... Niin puhemies. Äänestyslistassa ei näy nimenhuutoäänestyspyyntöä, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys ja ryhmät ovat tästä myös sopineet. Ehdotan, että tästä äänestetään koneellisesti ja sitten loppuäänestys tehdään no, nimenhuutoäänestyksenä koneellisesti. Ymmärrän tämän. Niin sitten herra Howitt. Uh, niin, viittaan tähän teidän arvionne, puhemies, eli että sopimus tästä olisi tehty liian myöhään. Minusta on mahdollista pyytää nimenhuuto äänestystä molemmista tarkistuksista ja teidän luvallanne pyydän sitä. No, tarkistuksia ei ole, mutta mutta äänestämme yhteispäätöslauselmaesityksestä. Minulle kyllä nimenhuutoäänestys sopii, mutta haluaisin tietää vastustaako joku. Ja jos 40 vastustaa, niin silloin sellaista ei suoriteta. Kukaan ei vastusta. Eli yhteinen päätös. Niin. Herra Hauit, haluatteko erillisen äänestyksen kappaleista? Vastustaako kukaan sitä, että kappaleistakin kirjataan tämä äänestystulos? Eli kaikki nimenhuutoäänestyksenä, ovatko kaikki ymmärtäneet? Kappale seitsemän. Niin, vastustusta ilmeisesti on. Olette aivan oikeassa, herra Tanök hän haluaa loppuäänestyksestä vain nimenhuutoäänestyksen, mutta ei erillistä kappaleista. Ja tämä on aivan järkeenkäypä ehdotus, eli äänestämme tästä. Siis ensin äänestämme kappaleesta seitsemän käsiä nostamalla vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten viite viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty suurella enemmistöllä. Ja nyt sitten äänestämme yhteisestä päätöslauselmasta äh, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 658 puolesta, yksi vastaan, 22 tyhjää, eli hyvin selkeä viesti. Kiitokset kollegoille. 31. Yes. A point of order from Mrs. De... Työjärjestyspuheenvuoro Rouva de Kaiserilta. To act that I wanted to vote. Minä halusin äänestää, mutta tämä kone ei toiminut. Kysemään. Tämä kirjataan. Suurkiitokset. Okay. Thank you so much. No niin, sitten äänestysselitykset. Kalenowski ensin. Dziękuję panie przewodniczący. Postęp nauki generuje rozwój. Kiitoksia puhemies. Teknologian edistys tukee myös talouden edistymistä, joten meidän on pyrittävä saamaan aikaan parempi